Everybody. Hyvää iltapäivää ja toivotan lämpimästi teidät tervetulleeksi IMKO-valiokunnan erityiskokoukseen. Minulla on sekä ilo että etuoikeus tavoittaa tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin Rava Ines Tenenbaum, joka on Yhdysvaltojen tuoteturvallisuuskomission puheenjohtaja. Koko iltapäivän kokous omistetaan Rova Tenenbaumille – hänen puheelleen. Hän vastaa sen jälkeen kysymyksiin. Varmasti meillä on vilkas ja kiinnostava istunto. Kuten monet teistä tietävätkin, meidän yhteyteemme Yhdysvaltojen tuoteturvallisuuskomissioon alkoivat viime parlamentin aikana äh, McCarthy, hyvä ystäväni, joka oli silloinen puheenjohtaja, aloitti nämä suhteet. Ja ja vierailimme tuoteturvallisuuskomission päämajassa Marylandissa 2008 virallisen vierailun aikana. Erava North vieraili valiokunnassamme myöhemmin. Yhteydet ovat säilyneet ja meillä on myöskin ollut videokonferenssi Rova Tannebaumin ja minun kesken. Ja sen aikana kutsun hänet valiokuntaan. Ja olen iloinen, että hän kykeni ottamaan kutsun näin pian vastaan. Hänellä on erittäin kiireinen aikataulu. Hän on Euroopassa viikon ja tapaamme hänet uudestaan Espanjan järjestämässä tärkeässä konferenssissa, joka käsittelee globaalia tuoteturvallisuutta. Olen myös iloinen voidessani tavoittaa terveeksi herra Vital Moreiran kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtajan paikalle. Heilläkin on paljon kiinnostusta meidän työhömme globaalisti katsoen. Me olemme työskennelleet yhdessä valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa, joka on tärkeä keino meille parantaa parlamentin valiokuntien työtä, jotta jäsenien etua voisimme palvella. Mitä yhteistyöhömme tulee, erityisesti haluaisimme kuulla kehityskuluista edellisen tapaamisen kanssa, joka meillä oli teidän edeltäjänä kanssa, koska tiedämme, että lainsäädäntö on muuttunut merkittävästi vuoden 2008 tuoteturvallisuuden parantamislain suhteen, joka hyväksyttiin vuonna 2008. Ja olemme kuulleet siitä, että myös yhteistyössä pääosasta Sankon kanssa ja olette tavanneet Ravata Storin ja tapaamme vielä illalla, illallisella. Haluamme myös kuulla näkemyksenne siitä, miten asiat kehittyvät Kiinassa, koska me keskustelemme paljon erityisesti leluista kiinalaisten kanssa. Sekin on kiinnostavaa. Kuten tiedät, työskentelemme aktiivisesti standardoinnin parissa – sekä EUn standardointipolitiikan tasolla että erityisesti kansainvälisen standardoinnin parissa. Herra Moreira on erityisen kiinnostunut standardeista, joten olisi oikein hyvä keskustella siitäkin. Ja tällainen on yleiskuva. Pyytäisin teitä pitämään meille puheenvuoronne ja sen jälkeen kollegat, jotka ovat paikalle, herra Moreira, varmasti myös esittävät kysymyksiä pitämättä puheita. odotamme innolla, mitä ajatte sanoa. Thank you, Mr. Chairman, and good afternoon, everyone. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Kiitän teitä tästä mahdollisuudesta saada olla mukana täällä näin upeissa tiloissa. Olen jatkuvasti pyrkin parantamaan lasten hyvinvointia ja presidentti Barack Obama pyysi minua johtamaan pientä virastolla on valtava vastuu, eli tuoteturvallisuusvirastoa. Minun kokemukseni ympäristölainsäädäntöstä ja se, että olen ollut äh, South Carolinan osavaltion koulutusvastaava, mahdollistaa sen, että olen voinut jatkaa tätä intohimoa, niin mm, viedä eteenpäin lasten turvallisuutta ja hyvinvointia. Ja tämä on tullut ilmi kaikille amerikkalaisille kuluttajille. Virastossamme tämä tärkeä tehtävä on meille oleellinen. Me pyrimme välttämään kuluttajatuotteiden aiheuttamia kuolemia tai loukkaantumisia. Menestystä voidaan mitata nimenomaan niillä elämillä, jotka me pelastamme ja vaarallisten tuotteiden vähentämisellä. Menestys voidaan saavuttaa vain siinä tapauksessa, että visiomme ylettyy ylemmäs, kauemmas kuin pelkästään Yhdysvallat tai Eurooppa. YK pääsihteeri Kofi Annan aikoinaan totesi, että meidän täytyy varmistautua siitä, että globaali markkinat, globaalit markkinat heijastavat globaaleja yhteiskunnan tarpeita ja että kaikki ihmiset pääsevät niistä nauttimaan. Hän lisäsi, että meidän täytyy valita globaalien markkinoiden välillä, jota johtavat lyhytnäköiset äh, voiton tavoittelut ja inhimilliset kasvot sisältävät markkinat. Meidän tulee näiden kahden välillä valita. Tämä tehtävä on tuonut minut Brysseliin, Singaporeen, Pekingin ja Hanoihin. Minusta meidän täytyy saada inhimilliset kasvot niille, jotka rakentavat globaaleja markkinoita, niille, jotka niitä säätelevät, jotka kuluttavat niiden tuottamia tuotteita. Mitä paremmin tunnemme toisten tavoitteet ja mitä suurempi vastuus meillä on näiden tavoitteiden harmonisoinnissa, sitä paremmin maksimoimme turvallisuuden. Mitä paremmin teollisuutemme tuntee säännöt, joita sen tulee noudattaa, sitä todennäköisimmin se myöskin noudattaa niitä sääntöjä eikä tuota varallisia tuotteita. Virastomme sitoumus rakentaa tiukkoja turvaverkkoja sen suhteen on perustunut kokemuksillemme vuosina 2006-2007. Tuolloin tiedotusvälineissä otsikoissa, ennen kuin minä olin puheenjohtajana siis virastossamme, oli siitä, miten valtavat määrät leluja vedettiin takaisin markkinoilta, koska niissä oli käytetty lyijymaalia. Lasten metalli, ähm, korut otettiin pois markkinoilta, koska niissä oli käytetty lyijyä valmistuksessa. Ja kuten kaikki tiedämme, Kiinasta tuodut tuotteet olivat nimenomaan tämän julkisuuden keskiössä. Nuo tavaroiden poisvetämiset markkinoilta olivat seurausta siitä, että valmistuksessa oli tehty virheitä tai turvallisuusnormeja ei noudatettu. Saattaa olla, että haluatte tietää, mitä ihmettä nyt sitten on muuttunut virastossamme. Vastaus on kaksijakoinen. Ensinnäkin vuonna 2008 uusi lainsäädäntö, joka koskee kuluttajaturvaa, ja toinen koskee sääntelyajatusmallia. Liittovaltion uusi lainsäädäntö ja uudet normit ovat eh, sanotaankaisiksi suuren muutoksen valmistuksessa ja jakeluketjussa, mikä on johtanut myönteisiin muutoksiin kuluttajille. Haluaisin kertoa teille tänään tämän lainsäädännön perusolemuksesta ja jostakin niistä pääsäännöksistä, joita me tällä hetkellä olemme Yhdysvalloissa luomassa – osana tämän lainsäädännön täytäntöönpanemista. Kaikki tämä vaikuttaa globaaliin markkinatilanteeseen. Ensinnäkin, jos tarkastellaan uutta lainsäädäntöämme, nimitän sitä CPSAX. Tämä lainsäädäntö on tuonut suuria muutoksia, joka antoi uutta pontta virastollamme kaksinkertaista miltei budjettimme ja antaa meille tehtäväksi täytäntöönpanna uusia asetuksia kuluttajalla lainsäädännön parantamiseksi. Tämä uusi lainsäädäntö on asettanut tiukkoja rajoja esimerkiksi lyijyn sisältämille lasten käyttämille tuotteille. Ja lisäksi se vaatii tiukkaa testausta tietyille tuotteille, joita lapset käyttävät, ja sitten testausta myös muille tuotteille. Pakollisena joudumme hyväksymään lelustandardin, joka on tämä lainsäädäntö numero 63, meidän on ollut se pakko hyväksyä pakollisena lainsäädäntönä, että voimme sitä täytäntöönpanna. Lisäksi meidän on vaatimus tarkistaa sitä, jos ei ole riittävän vahva, niin silloin sitä pitää vahvistaa lelujen kohdalta. Siinä vaaditaan, että meillä on kehtojen, lastenhoitotuotteiden ja muiden erilaisten vauvanhoitotarvikkeiden kohdalla hyvin tiukat säännökset. Kongressi asetti 14 pakollista aluetta, jossa lastenhoitotuotteissa oli pakolliset standardit. Olemme tarkastaneet markkinoita ja siis nyt uudelleen luokitelleet nämä 24 eri luokkaan, jotka vaativat pakollisia säätöksiä. Ja jälleen tarkastamme ensin vapaaehtoista säännöstöä. Jos se ei ole riittävän vahva, niin silloin se muutetaan pakolliseksi. Lainsäädäntö, lainsäädäntö, lainsäädäntö vaatii sitä, että meillä täytyy olla tietokanta, joka sisältää kuluttajien kommentit tuotteista, jotka aiheuttavat vaaroja kuluttajille. Olemme investoineet siihen noin 30 miljoonaa dollaria. Se on vaatinut myös sen, että olemme joutuneet nykyaikaistamaan tietokonejärjestelmämme niin, että kaikki järjestelmämme ovat yhteensopivia ja niin, että me voimme myös olla yhteydessä muihin liittovaltion järjestelmiin. Ensi vuoden maaliskuussa tämä järjestelmä tulee myös internettiin, eli jos kuluttajalla on ongelmia jonkun tuotteen kanssa, he niin voivat lähettää meille suoraan sähköpostia ja tarkastella tuota tietokantaa ja kertoa omista kokemuksistaan. Sitä lähtien kun itse olen ollut tämän tuoteturvallisuusviraston johtajana, niin olemme miltei koko tämän mm, viimeisen vuoden käyttäneet lainsäädännön muokkaamiseksi. Olemme toimineet hyvin aktiivisesti ja pyrkineet myös kouluttamaan säätelyyhteisöä sen suhteen, mitä me siltä vaadimme. Olemme myös toimineet hyvin aktiivisesti ulkomaisten hallitusten välisessä kanssa pidettävässä yhteistyössä, jotta vastapuoletkin ymmärtävät, mitä me vaadimme tuoteturvallisuusnäkökulmasta katsoen. Olemme esittäneet ehdotuksen, joka koskee lasten käyttämää tuotetta. Se löytyy myös meidän internetsivustoltamme. Tuotevalmistajat, maahantuojat ja kuluttajat halusivat tietää, mistä on kysymys, kun jotain tuotetta nimittäin lasten käyttämäksi tuotteeksi. Tällä säännöksellä määritellään se, ja siinä todetaan, että sen pääasiallinen käyttötarkoitus on 12-vuotiaalle tai nuoremmalle lapselle. Eli tämä raja on vedetty 12 ikävuoteen sen suhteen, mikä on lasten käytettävä tuote. Siihen selkeästi määritellään lasten käyttämän tuotteen ominaisuudet, sen lyijysisältämispitoisuus ja antaa jäljittämismahdollisuuden. Tällä hetkellä pohdimme myös mahdollisuutta sille, millä tavalla Erilaiset kemikaalit on myös otettu tässä huomioon. Niitä usein käytetään myös siihen, että muoveja pehmennetään. Pehmet, muovi Mutta se... Uh, Me työstämme tätä uutta määritelmää niin, että tuotteiden valmistajat ja kuluttajat tietävät, mitkä kuuluvat tämän uuden säännöksen piiriin. Siinä määritellään myös se, millä tavalla määritellään lelu. Saattaa olla, että se tuntuu teistä yksinkertaiselta. Usein se ei olekaan ihan yksinkertaista, mutta mä, lelu määritellään tuotteeksi, joka on tarkoitettu 12, tai 12 vuotta tai sitä nuoremman lapsen käyttöön leikkiessä. Ja lisäksi kolmen kolmenvuotiaan tai alle käyttämään määritelmän tietyksi lasten tuotteeksi. Olemme myös koostaneet neuvonantaa paneelin, joka liittyy kotitapaturmiin. Sillä on kaksi kansainvälistä jäsentä EUsta. Yksi on yhdistyneestä kuningaskunnasta ja toinen Saksasta. Ja tänä keväänä tämä lautakunta on kokoontunut ja on tarkastellut niitä aineita, jotka nyt on tilapäisesti kielletty ja Puhu falaateista, joka, jotka ovat siis tähän mennessä kielletty. Niitä on kolme erilaista äh, olemassa. Lisäksi tavoitteena on ottaa huomioon ihmisten kommentit mahdollisista vaaratuotteista. Ja jos tuote ei ole esimerkiksi toiminut, tai jos se siis sai vammoja, tai loukkaantumisen, se täytyy todistaa, niin silloin on mahdollista kertoa tästä asiasta meille, lähettää meille kuvia, ottaa yhteyttä tähän kansainväliseen tietokantaan. Ja tämä mahdollistaa sen, että voimme reaaliaikaisesti saada näitä tietoja sen sijaan, että saisimme jotain kertomuksia paljon myöhemmin. Usein näin tapahtuu vasta vuosia sen jälkeen, kun loukkaantuminen tai kuolema on tapahtunut. Lisäksi siinä on myös erityinen portaali tuotevalmistajille – jotta he voivat vastata näihin kommentteihin. Se on luottamuksellinen niin, että yksikään tuotteiden valmistaja ei joudu antamaan minkäännäköistä luottamuksellista tietoa julkisuuteen. Lisäksi meillä on ehdotteilla sääntö, joka koskee testausvaatimuksia tuotteiden valmistajille. Tämä uusi ehdotettu säännös jäsentelee vaatimukset sen suhteen, millä tavalla lastetuotteiden ja muiden tuotteiden valmistajat joutuvat kokeilemaan tuotteitaan ennen kuin tuovat ne markkinoille. Esimerkiksi jos valmistaa lasten leikkikaluja, niin silloin täytyy osoittaa todistus riippumattomalta kolmannen osapuolen laboratoriolta, että tuo lelu on testautettu ja että se ei sisällä falatteja tai ähm, lyijyä yli lainsäädännön määrämän määrän. Muille kuin lasten tuotteille meillä on myös tietoa siitä, millä tavalla täytyy noudattaa yhteistä tyyppihyväksyntää, millä tavalla siihen saa todistuksen. Lisäksi tarkastelemme kehtoja. 32 kuolemaa yhdeksän vuoden aikana ja olen vetänyt markkinoilta 7 miljoonaa kehtoa siitä syystä, että se laskeutuva reuna on virheellinen, viallinen. Lapset ovat tukehtuneet, joutuneet patjan ja reunan väliin silloin, kun reuna on irronnut. Olemme nyt kehittämässä paljon huolellisempia kehtostandardeja kuin mitä markkinoilla tähän mennessä on ollut. Kehtostandardi viedään tämän vuoden loppuun mennessä päätökseen. Uusi standardi ottaa esille uudet käytetyt täydenkoon ja pienemmät, kuten myöskin matkakehdot. Kaikki kehdot, joita myydään tämän lain voimaantulon jälkeen, täytyy, niin täytyy noudattaa näitä standardeja. Se merkitsee siis uusia kehtoja. Lisäksi standardeja sovelletaan ta- takautuvasti julkisissa tiloissa, kuten esimerkiksi hotelleissa, motelleissa tai lastenhoitopaikoissa oleviin kehtoihin, mikä merkitsee sitä, että näiden paikojen täytyy ostaa uusi kehto. Lisäksi tarkastelemme ainesosatestauksen ö, käytettävää uutta sääntöä. Kun valmistaja esittää todistuksen siitä, että tuote, joka valmistajalla tai maahantuojalla on, ei sisällä talaatteja tai lyijyä yli rajojen, niin meidän täytyy myös olla varmoja siitä, että myös siihen tuotteeseen käytetyt osat ovat, noudattavat tätä lainsäädäntöä. Kun esimerkiksi sitten valmistetaan nukke, niin kaikkien pienosasten, kuten vaikkapa nuken vaatteiden tai kenkien, täytyy myöskin noudattaa näitä säännöksiä. Jos osoitetaan, että nämä osat Yksittäiset osat, joista lelu koostuu, eivät sisällä lyijyä tai talaatteja enempää kuin sallitun määrän, niin silloin koko tuotetta ei tarvitse testauttaa. Valmistajien täytyy olla yhä enemmän tietoisia tästä tuoteketjusta ja tavaroiden tarjoajista. Ja sitten täytyy tehdä pistokokeita tietääkseni, että voi luottaa näihin eri komponenttien valmistajiin. Olemme nyt muokanneet säännöksiä aivan valtavasti ja ennen kuin kehitämme näitä säännöksiä, joiden avulla on tarkoitus säännellä markkinoiden toimintaa, käymme neuvonpitoa kaikkien eri osapuolten kanssa. Minun yksi prioriteeteistani on se, että lisäämme tietoisuutta ja koulutusta. Ja tässä suhteessa, kun tarkastellaan kaikkia uusia säännöksiä, joita virastomme täytäntöön pannut, olen velvoittanut virastomme laajemmin tehtäviin, jotta voimme vastata lainsäädännön esittämiin uusiin vaatimuksiin. Ja tässä suhteessa onkin toiminut aivan esimerkillisesti. Olemme pitänyt useita julkisia työpajoja. Yksi niistä kesti kaksi päivää ja siellä oli 250 000 osallistujaa, jotka olivat paikan päällä siis kaksi päivää. Ja satoja muita internetin kautta. Meillä oli julkisia kuulemisia, tilaisuuksia, sidosryhmäkokouksia, messuja ja erilaisia tilanteita, joissa on koulutettu niitä, jotka joutuvat vastuuseen tämän uuden lainsäädännön puitteissa. hetkessä globaalissa markkinatilanteessa minun mielestäni on aivan oleellista, että virastomme kouluttaa myös rajojemme ulkopuolella, ei pelkästään Yhdysvaltain valmistajia, vaan meidän täytyy kouluttaa myös erilaisia hallituksia, valmistajia, maahantuojia ja kuluttajia niin, että voimme varmistautua siitä, että ne tuotteet, joita valmistamme, valmistetaan turvallisesti. Olemme vieneet näitä koulutustapahtuja eteenpäin jo menneisyydestä, mutta minusta niitä nyt täytyy laajentaa ja aionkin näin tehdä. Säännöllisesti olemme pitäneet nettiseminaareja hallituksille ja muille tahoille, mutta olemme myös ymmärtäneet, että meidän täytyy mennä pidemmälle kuin tämä mennä paikan päälle maihin, eri maihin, kouluttaa hallituksen työntekijöitä, todeta Yhdysvaltoihin samaa lisäkoulutusta ja varmistaa näin, että kaikki ymmärtävät, mitä me vaadimme. Minä uskon, että paras tapa suojella kuluttajia on nimenomaan tuolla eturintamassa, jolloin varmistaa se, että äh, vaarallisia tuotteita ei valmista. Sen sijaan, että toimittaisiin taas taustalla ja jatkuvasti vedettäisiin pois markkinoilta tuotteita, jotka ovat vaarallisia, kun valmistaja on käyttänyt miljoonia dollareita tuotteeseen, joka ei ole yhteensopiva. Näin ollen pyydän teitäkin olemaan yhteistyöhaluisia, jotta voisimme saada aikaiseksi lisäkehitystä. Muodostamme uuden koulutusviraston. Ja sen lisäksi, että käännymme puolueen Yhdysvalloissa, aiomme tehdä yhteistyötä myös kansainvälisten kumppaneidemme kanssa ja tuottaa lisää koulutusta. Ja toivomme, että meillä on lisää seminaareja, jotta voimme työskennellä EUn kanssa ja muiden kumppaneiden kanssa tässä koulutusponnistuksessa. Kun matkusten Vietnamiin, siellä hallitusedustajat ja valmistajat olivat innokkaita oppimaan uusista säännöksistämme. He halusivat tietää, millä tavoin toimimme, jotta voimme toimintamme yhteensopivaa. Minä olen hyödyntänyt tätä halukkuutta lisätä ponnisteluitamme ja olen vienyt eteenpäin koulutusta niihin paikkoihin, joissa tuotteitamme valmistetaan. Minusta tämä on aivan oleellista oman maani ja kaikkien muiden maiden turvallisuuden vuoksi koska hyvin monet kuluttajatuotteet tuodaan maahan. Tämä on yksi tärkeimmistä prioriteeteistani puheenjohtajana. Voin tietysti erittäin pitkään kuvailla toimintamme menneisyyttä, mutta voin myös puhua tästä nyt hyvin tiiviisti. Sen jälkeen kun lainsäädäntö on tullut voimaan, virastomme on jo ottanut käyttöön yli 50 säännöstöä tai ohjenuoraa. Eli olemme toimineet todella vauhdikkaasti täytäntöönpano puolella. Lisäksi olemme ottaneet mukaan sidosryhmät kehittelemään näitä vaatimuksia. Ja sen jälkeen kun ne on määritelty, niin niistä on tiedotettu muille, jotta nämä tietäisivät, millä tavalla ne kanssa tulee toimia. Minä olen oikein ylpeä viedessäni eteenpäin tätä muutosta, joka parantaa kuluttajien turvallisuutta. Kuten näette, virastossamme tapahtuu valtavasti asioita, niin paljon toimintaa. Keskitymme uusiin tärkeisiin säännöksiin, jotka suojelevat kuluttajaa ja lopuksi vielä lisäävät kuluttajan luottamusta. Uskon todella, että osallistumme tämän kaltaisiin kokouksiin kuin teidän kokouksenne tänään, parantaa Yhdysvaltain ja, meidän, ja teidän välisiä suhteitanne. Yhteinen tavoite, jonka avulla tuotteita luodaan niin, että ne vastaavat korkeimpia mahdollisia standardeja, jotka on testattu laboratoriossa, jotka eivät aiheuta loukkaantumisia. Yhteinen sitoutuminen turvallisuuteen, sen pitäisi olla meidän yhteinen tehtävämme. Haluan kiittää teitä siitä, että sain tulla tänne paikan päälle tänään ja arvostan vieraanvaraisuuttanne. Uskon, että meillä on ne periaatteet, joiden päälle voimme rakentaa toimintamme. Ne ovat meillä olemassa, ne ovat meille yhteisiä ja näin voimme jakaa myöskin tietoa yhteistä toiminnastamme. Kiitoksia. Mielelläni vastaan kysymyksiin. Well, thank you very much. Paljon kiitoksia. Puheenjohtaja Tenenbaum. Tämä oli oikein kiinnostava ja rohkaiseva näkemys. Ja toimi edeltäjänne ne on, on tehnyt vaikutuksen, kuinka paljon edistysaskeleita on otettu. Olette työn haastavassa vaiheessa, mutta se mitä sanoit, että aluksi, että markkinoilla pitää olla inhimilliset kasvat, tämä liittyy valikuntamme työn ydinalueeseen. Me olemme juuri hyväksyneet erittäin tärkeä mietinnön, Grekin mietinnön liittyen ää, sisämarkkinoihin ja kansalaisiin. Se, että te pyritte kehittämään globaaleja markkinoita on erittäin tärkeää. Meillä on varmaan paljon puhuttavaa. Useimmat kollegat varmaan haluaisivat puhua. Minä pyydän nyt Trade Committee. herra Vita Moreran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 kasvat miten eh, valmistamme tuotteita, ettei missään käytettävissä tuotteissa ole lyijyä tai näitä muita aineita. Ja sitten esimerkiksi napit, vetoketjut, niissä ei lyijyä saa käyttää. Eli eh, dynamiikka on muuttumassa markkinoilla. Jos maassamme haluaa myydä tuotteita, niin tällöin on tarkkaan määritelty, mitkä ovat eh, miljoonaosuudet eh, tai paljonko miljoonassa saa olla eh, lyypitoisia. Ja sata miljoonasta tulee olemaan tämä määrä ensi vuonna. Mutta tarvitaan todisteita ja mittauksia. Näitä välineitä tarvitaan, kun halutaan ennaltaehkäistä se, että tällaisia tuotteita maahamme tulee ja myös väärennykset, niitä esiintyy. Tietysti todistuksiakin on mahdollista väärentää, tarkkoina on oltava. Ja valmistajien tulee osoittaa todistukset, mutta tämän lisäksi se myöskin, että testausohjelmat ovat kunnolliset ja että todellakin on muutettu tuotteita, jos niitä ei ole, niin ainakin laboratoriokokeissa voidaan testata tuotteita ja katsoa, millaisiin lopputuloksiin on päässyt. Eli testaus- ja sertifikaatiovaatimukset ovat nyt olemassa. Ja näillä puututaan ongelmiin lyijyn vaatien osalta. Ja sitten on selvitettävä myöskin tuottajat. Ja sitten nämä eri komponentit on tiedettävä myös niiden toimittajat, eli koko ketju, sen on oltava tiedossa. Ja on luotettava siihen, että todistus on oikea ja että laboratoriotestaukset ovat korkeatasoisia. Kaikkihan eivät voi näitä testauksia tehdä. Meidän on pystyttävä annettamaan hyväksyminen näille laboratorioille. Eli me tarkastamme, ovatko laboratoriot sellaisia, että niihin voi luottaa ja että testaus on luotettava. Eli tässä on monta eri tasoa, turvallisuustasoa. Toivottavasti tämä nyt ö, ö, tuli selväksi, vaikka vähän monimutkaistaan tämä on. Chad Bryan. Esittelin hänet. Hän on kansainvälisten asioiden osaston johtaja. Ja hän on matkustellut paljon käynyt esimerkiksi Kiinassa ja muidenkin maiden valmistajatapaamissa. Ja näitä on sitten eh, oma henkilöstön ja hän eh, on myöskin neuvonantaja, niin jos he haluavat, niin voivat mielellään jatkaa, jos tästä omasta puheenvuorostani jotain unohtuu. Welcome as well. Um, now, Mrs. I... Tervetuloa tämän. Nyt seuraava on Charles esittelin hänet teille aikaisemmin puheenjohtaja Taneva, mutta webstreamiin voin kertoa, että hän on valiokunnan esittelijä, kun uudistamme tuoteturvallisuusdirektiivejä. Meillä on vähän edeltävää politiikka- ja strategiatyötä, taas sieltä, jotka liittyvät sertifiointiin, ovat varmasti olennainen osa tuota. Mr. Styler, and if anyone else wants jos joku muu vielä haluaa puhua, antakaa merkki. Ja kysymys Kamposilta. Charles eh, it Kiitoksia esityksestä, rouva Tänenbaum kiinnostava ja hyödyllistä, ainakin minulle omassa työssäni. Minulla on paljon kysymyksiä. En esitä niitä kaikkia nyt. Mutta on ovat kouden järjestelmän on kouden järjestelmän voimaan tulla vähentänyt äh, tapaturmia. Ja voisiko kertoa vähän lisää tuotteiden jäljittämisestä, miten tuotteiden seurattavuus on toteutettu? Haluaisin myös tietää vähän enemmän Yhdysvaltojen standardointitoimesta. Ovatko yritykset, kuluttajajärjestöt, viranomaiset mukana? Ketkä ottavat osaa siihen? Ja lopuksi suhtaudutteko tuotteiden offline- ja online-verkkomyyntiin eri tavoin? Tämä on asia, johon me saatamme paneutua äh, tuotesuojaan. Mutta paljon kiitoksia vastauksista. Tämä on ollut oikein kiinnostavaa. Uh, Kiitos hyvistä kysymyksistä. Takaisinvetojen määrä on huomattavasti vähentynyt, varsinkin lyijyn suhteen. Ja yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy piste. Eli verkkosivuiltamme ja sieltä sitten takaisin vedot. Minulla ei ole tässä tilastotietoja mukana, niin, mutta myöskin loukkaantumisten määrä on vähentynyt, varsinkin kun puhutaan lyijystä, joka saattaa hankaluuksia aiheuttaa aivotoiminnoissa. Ja sitten jäljitettävyys. Valmistajat, jotka ostavat osia, toivomme, että ne kantaisivat vastuun, mitä tulee todistuksen osien osalta. Jos ei halua koko tuotetta testata, niin tällöin on tiedettävä, tunnettava toimittajansa ja määrä ajoin on kuitenkin testattava, jotta todellakin voi luottaa osien toimittajiin. Ja nanoteknologiahan tässä saattaa tulla kuvan mukaan myöskin. Ja Olemme yhteistyössä eri kumppaneihin maassamme nimenomaan, mitä tulee nanoteknologiatutkimukseen, koska tämä on uusi kehittyvä ala, joka tuo mukanaan monia elementtejä, kuinka jäljittää nanomateriaalia myöskin. Ja sitten tarvitaan jäljitettävyysleima myöskin lasten tuotteissa. Emme käytä tällaista yksi sopii kaikille menettelyä, vaan lähdemme liikkeelle käytännön lähestymistavassa tuotteen osalta ja tällaista jäljitettävyysleimaa mm, tarvitaan koska tällöin kuluttaja tietää, että löytyy valmistaja, löytyy myöskin alkuperäinen valmistaja maa. Ja kun tätä kehittelemme, käytämme tervettä järkeä kehittelyssä. Eli ei niin, että kaikille tuotteille sama leima. Mutta siis teknologia kehittyy koko ajan. Ehkä tällainen universaalikin jäljitettävyysleima jonain päivänä saattaa olla todellisuutta On saada selville, mitä materiaaleja tuotteessa on käyty, mikä on alkuperämää valmistaa ja, ja niin edelleen ja paljon voi saada tietoa jo sen pohjalta, mitä koodia käyttää. Teknologiahan kehittyy koko ajan. Ja me ilman muuta pidämme teitä ajan tasalla siitä, mitä tuotteita on jouduttu vetämään pois, mutta nimenomaan jäljitettävyysasia on tärkeä. Entä sitten standardointi maassamme? sanottiin, että tarvittaisiin, tai olimme yhteydessä vapaaehtoisiin standardointitasoihin. Tarvittiin näitä. Ja jos standardi ei kuitenkaan riitä kuluttajaa suojaamaan, niin on mahdollista mennä myöskin pakollisen menettelyyn. Ja kokemus on osoittanut, että standardit eivät olleet riittävät suojelemaan esimerkiksi lasten tarvikkeissa. Ja nyt ollaankin sitten siirrytty pakolliseen menettelyyn ja lelujen osalta ASTM-järjestelmän olemassa, mutta vahvistamme tarvittaessa menettelyä entisestään. Ja Yksi standardimenettely on sellainen näiden kehtojen kanssa lähteneelle STMssä katsotaan, mitä halutaan. Eli halutaan kieltää kudotettavat reunat, avautuvat reunat. Ja sitten toiminta on retroaktiivista, myöskään esimerkiksi hotelleissa tai päiväkodeissa ei myöhemminkään voi näitä enää käyttää. Tarvitaan uudet kehdot tällöin. Ja halutaan myöskin vahvempia kovia osia sillä nimenomaan ähm, ähm, liian pehmeät osat aiheuttivat tukehtumisia ja on sitten katsottava, äh, millaiset ovat äh, pohjat ja muut äh, materiaalit, joita käytetään. Ja tämä ymmärtääkseni on hyväksynyt kaikki mm, vaatimuksemme. Ja nyt sitten voidaan lähteä liikkeelle siitä, tästä lähtien tämä on pakollinen määräys. Eli teemme yhteistyötä, olen yhtä mieltä asioista ja näin pyritään mm, saamaan aikaan parhaat mahdolliset tehokkaammat standardit. Ja me teemme myös omaa tutkimustamme tai hyödynnämme muiden maiden tutkimusta tai ehkä tutkimme standardeja, jotka on täällä hyväksytty. Ja sitten teemme ehdotuksen eh, uudeksi eh, määräykseksi ja pyydän, pyydämme yhteydenottoja. Ja meillä on eri tasot, joilla toimimme, voimme esimerkiksi ilmoittaa, että nyt on tulossa uudenlaisia määräyksiä ja meihin voidaan sitten ottaa ehdotuksia ja äm, on mahdollista eh, sitten työstää tätä ehdotusta esitettyjen kommenttien pohjalta ennen kuin lopullinen versio tehdään. Ja kongressikin voi puuttua asioiden kulkuun niin kuin lyynsalta tapahtuu. Esimerkiksi kun määriteltiin lyijyn eh, osasten määrää 300 eh, miljoonasta, kun puhutaan sisältöpuolesta. Ja nyt sitten kadmiumin taso on käsittelyssä kongressissa nyt parhaillaan. Ja sitten internetsivuja me myöskin painotetaan ja näitä eBay-kauppasivuja tutkitaan myöskin. Ja jos havaitaan, että ollaan myymässä virheellisiä vääränlaisia tuotteita, niin myihin otetaan yhteyttä. Ja Esimerkiksi huutokauppa menettelyt ovat varsin laajat ja myöskin olemme näihin kauppaajiin olleet yhteydessä ja sitten myöskin käytettyjen tuotteiden myyjien, jos joku yrittää myydä tuotteita, joita ei myydä saa. Eli toimimme kyllä varsin aktiivisesti, vaikka väkeä meillä ei olekaan kuin alle 500, ja tämä siis koko maan kattavasti teknologiaa on pystyttävä hyödyntämään, jos henkilöstöä ei ole riittävästi. Ihan pieni lisäys. Mitä seurauksia koituu yritykselle, joka ei sääntöjä noudata? Onko täällä sanktioita? Well, we... Niin no, meillä on ollut mahdollisuus esittää Äh, rikosoikeuden sanktioita ja siviilioikeuden sanktioita nämä vuoden 2008 uuden lainsäädännön pohjalta. Me voimme sakottaa yritystä, voimme sanoa, että se ei voi toimia Yhdysvalloissa. Meillä oli yritys, jonka nimi oli Dayso. Jatkuvasti meille kerrottiin, että se lähetti ei yhteen sopivia tuotteita. Ja asetimme sille äh, rangaistukset ja sanoimme, että se voi tuoda tavaroita maahan Yhdysvaltoihin jollei meille esitetä suunnitelmaa siitä, että tuoteturvallisuuslainsäädäntöä ei rikota. Eli voidaan sakottaa, voidaan esittää rikosoikeudellinen tutkimus ja voidaan kieltää liike-elämässä toimiminen. Olemme lisänneet näitä rangaistuksia uuden lainsäädännön nojalla. 15 mm, miljoonaa on nyt sitten maksimikatto näissä sakoissa. Uh, Kiitos tuosta. Tuo on erittäin hyödyllistä mietintöä me ajatellaan. Vanjo, valiokunnan varapuheenjohtaja. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour... Kiitos. Haluaisin puolestani kiittää Rova Tenenbaumia siitä, että hän on paikalla. Olen lukenut teidän puheenne CVnne Ja minua, minua on tehnyt vaikutuksen ja tulokset myös. Olen lukenut, että, että olette nyt olleet vuoden virassa. Olette puhuneet asiasta ja pakollista asiasta. Ja tässä on pari tärkeää asiaa. Olette puhuneet koulutuksesta, koulutuksesta ja tiedon tarjoamisesta henkilökunnalla luomalla workshoppeja. Tämä on kuluttajan suojan kannalta ratkaisevaa, sillä kansalainen on mukana kuluttajan suojassa. Kysyisinkin, minkälaista yhteistyötä teillä on kuluttajajärjestöjen kanssa, jotka voivat välittää tietoja eteenpäin kentällä? Ja karkeasti sanoen, minkälainen osa budjetista käytetään kuluttajien kouluttamiseen. Sitten puhutte seminaareista ja ajatuksesta lisätä Yhdysvaltojen, Kanadan, EUn välillä pidettävien, pidettäviä seminaareja, jotta vaikutettaisiin kansainvälisiin käytänteisiin. Kysy, kysyisin teiltä seuraavaa. Tuohon on kunnianhimoista mikä on tärkeää. Mutta uskottakaa, että voimmeko edetä nopeasti, ko EUn ja Yhdysvallat taistelemaan kaikenlaisia väärännöksiä vastaan, mukaan lukien internetissä myytävät väärännökset. Tiedetään, että meillä on EU-ssa erilaiset standardit 27 maassa, ei samanlaisia standardeja liittyen tiedonsaantiin ja kuluttajajärjestöihin ja toimielimissä suoja on jaettu useamman komission jäsenen rootelilla. Eli olisiko hyvä, jos olisi tällainen yksi puhelinnumero kuluttajan suojalle. Tämä, tässä viittaa siihen, että kun on sanottu, että kun Eurooppaan sote ei koskaan tiedä, kenen puhelinnumeroon pitäisi soittaa. Thank you so much. Uh, there were a lot... No niin, tässä tuli montakin kysymystä. Yritän äh, vastata. Kiitos ensin ystävällisistä sanoista. No, mitä tulee koulutus- ja workshop-budjettiimme, koko budjettimme on 118 miljoonaa per vuosi, eli ei kovinkaan suuri budjetti, eli kokonaisbudjetista 18 koko virasto ajatellen. Tästä vain pieni osa tietysti menee koulutustoimiin. Ja tämän vuoksi meidän onkin tehtävä yhteistyötä muiden kanssa, jotta koulutusasiatkin saadaan hoidettua kunnolla. Ja on tärkeää, OECDn osuus ja Yhdysvalloissa kaiken kaikkiaan e, tilanne on sellainen, että myöskin senaatissa tarkastellaan näitä e, tuoteturvallisuuskysymyksiä. No, poisvedot eivät ole mahdollisia, mutta koulutustoimet kyllä. Eli meidän on myöskin muiden maanvirastojen ja yliopistojen kanssa tehtävä yhteistyötä jotka yhteistyöhön ovat halukkaita ja myöskin kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan. On tietysti järkevää haluta mahdollisimman laajasti kouluttaa, mutta jos ei tietoisuus lisäänny, niin mm, tällöin ennalta ehkäisypuoli ei onnistu kunnolla. Eli me haluamme tähän kiinnittää huomiota olla yhteydessä eh, hallituksiin, jos toimimme. Nyt olemme avanneet toimin Pekingissä juuri tämän vuoden puolella. Siellä on eh, kaksi työntekijää parhaillaan ja myöskin kiinalainen työntekijä. Ja se toimii sitten suurlähetystömme yhteydessä Kiinassa. Ja nämä henkilöt nimenomaan ovat yhteydessä kiinalaisiin valmistajiin ja ähm, hallituksen myöskin odotuksista. Meidän yhteistyö on toiminut hyvin, mutta olemme varsin pieni toimisto kuitenkin, vaikkakin tehtäväkenttä on laaja. Ja sitten Olemme yhteydessä myöskin kuluttajaryhmiin ja kuluttajajärjestöihin maassamme, SafeKiss-järjestöön muun muassa, näihin suurimpiin kuluttajansuojajärjestöihin Yhdysvalloissa. Näiltä saamme säännöllisin välein tietoja. Ja sitten tämä on siis yksi lisäesimerkki siitä, kuinka teemme yhteistyötä. Tällaista yhteistyötä meidän pienenä virastona on tehtäväkin. Väärennösten osalta puhuin tässä jo todistusten väärennöksistä. Jos esimerkiksi tuo valmistajan on lapselle tarkoitetun tuotteen osalta esitettävä todistus tehdyistä testauksista lyijyttömyyden osalta – niin nimenomaan todistuksiin on kiinnitettävä huomiota, ei niitä ole väärennetty. Tuoteväärennökset sitten on kauppaan ja tekijänoikeuksiin liittyvä kysymys, ja me emme näitä kysymyksiä käsittele. Eli tuoteväärennöksistä puhuttaessa tarkoitan todisteiden väärennöksiä kun olen toiminut myös kouluttajana, niin on tärkeää tarjota koulutusmahdollisuuksia eh, myös ulkomaisille hallituksille ja valmistajille, ja tähän nimenomaan yhteistyötä tarvitaan. Ja on tärkeää käyttää budjettia siten, että eh, koulutustoimiin saadaan riittävä määrä varoja. Toivottavasti tämä riitti teille vastaukseksi. Um, Mrs. Toon is next. Oops, thank you very much. Um... Kiitoksia. Olen oikein iloinen siitä, että voin osallistua tähän kokoukseen. Nämä on oikein mielenkiintoista. Kiitoksia siitä, että tulitte. Ja huomaan, miten tärkeää tällainen hyvä valmistelutyö on. Mitä laajempi se alue, mitä käsitellään, jossa vaaditaan turvallisuutta, korkeita normeja, niin sitä enemmän työtä täytyy tehdä. Ja täytyy saada tuotanto muuttumaan. Kusiosen Kuneva muutama vuosi sitten lähetti tonneittain leluja takaisin Kiinaan. Hänen yksikkönsä henkilökunta on tällä paikalla. Ja toivena silloin oli lopettaa tämän kaltainen valmistaminen. Mutta jos katsotaan myös myyntiä käytettyjen tuotteiden markkinoilla, niin seuraatteko esimerkiksi tällaisia ää, kodista käsin myyntejä, autotallin autotalleista myyntiä. Ja siinähän on valtava määrä työtä, jos aiotte seurata kaikkia, myös käytettyjen tuotteiden markkinoita Yhdysvalloissa. käsittelettekö myös elintarviketuotantoa? Sehän on myös toinen ala. En tiedä, onko meillä tänään nyt sen aikaa käsittää. ei ruokaahan. No sitten puhutte paljon koulutuksesta, olen aivan samaa mieltä siinä, että tämä on erityisen tärkeää. Olen ymmärtänyt, että erittäin tärkeä elementti tässä on se, että tuotanto usein tapahtuu Yhdysvaltojen ulkopuolella. Ymmärrän, että yksi tavoitteistanne, se miksi olette täällä, on, no että haluaisitte saada aikaiseksi koulutusta ja oppia meidän yhteistä standardeistamme, jota meillä itse asiassa kyllä ei ole täällä Euroopan unionissa. Mutta oletteko sitä mieltä, että jos me kouluttautuisimme yhdessä, niin saisimmeko aikaiseksi jonkun pienemmän yhteisen nimittäin, jonka puitteissa ryhtyä toimimaan? Ja sitten vielä näistä koulutuksista. Olisiko teillä esimerkkejä antaa tällaisesta mahtavasta edistyksestä? Voisitteko antaa tästä esimerkin? Parhaiden käyttäjien vaihto. Siitä voisimme ehkä hyötyä. Kiitos. Um, we have a little... Yli 500 henkilöä toimii tuoteturvallisuuskomiteassamme koko Yhdysvaltoja ajatellen. Ja 14 satamissa ja 19 tämän lopusta ensi vuonna. Ja teknologiaa siis hyödynnämme. Ja kun nyt modernisoimme tietojärjestelmiä, me pystymme paremmin identifioimaan tuotteet. Meillä on myöskin nykyinen tietokanta ja kuluttajat voivat sitten olla yhteydessä meihin ja kertoa, onko tuotteesta ollut haittaa tai se aiheuttanut vahinkoa. Laajennamme näin hieman CPM-teknologiaa on hyödynnettävä ja sitten yhteistyötä tarvitaan maan sisäisesti, mutta myöskin kansainvälisesti. Ja olemme yhteydessä eh, muihin virastoihin. Me emme vastaa kuitenkaan elintarvikkeista. Siihen on olemassa oma virastonsa. Eh, myös lääke, kosmetiikka, autohyöne, ase, alkoholi, jos ovat olemassa, ne kuuluvat sitten eri virastojen toimintakenttään. Niin, kysytte kenelle soittaa. Mikä olisi puhelinnumero? No, Saanko? meillä on yhteydet myöskin kuluttajansuojavirastoihin kaikkialla maailmassa. Brian on kehitellyt jo vuosien ajan näitä yhteyksiä. Teemme yhteistyötä myös suurrahastustojen kanssa, jos ongelmia on, ja näiltä on paljon apua saatu. Mutta yhteistyö ja suhteet ovat kaikkein tärkein tekijä, kun kyseessä nyt näinkin pieni komitea on, pieninen resursseinen. Ja sitten voisin kertoa hyvästä koulutusesimerkistä. Kävimme Kiinassa, pidimme eh, turvallisuuskokouksen siellä ja pyysimme myöskin valmistajia paikalle ja seminaarimme kesti melkein koko päivän ja puhuttiin sitten eh, valmistajavaatimuksista TVSin osalta. Ja ATV-valmistajilla tulisi myöskin olla suunnitelma siitä, miten eh, kuluttajasuojakysymykset eh, huomioidaan, varsinkin kun ajatellaan vanhempia, jotka ostavat lapsilleen eh, näitä ATV-leluja. Eli last, vanhempien tulisi ymmärtää, että lasten e, ei saa antaa käyttää kaikenlaisia näistä, koska e, kuolemantapauksia on ollut varsin paljon. Esimerkiksi vuonna 2008 EU ja Yhdysvallat järjestivät Euroopassa koulutustilaisuuden. Tai yhdessä menimme Kiinaan ja siellä pidettiin koulutustilaisuus, jossa nimenomaan turvallisuuskysymyksiä käsiteltiin. Eli näin eh, universaalisesti asioita käsiteltiin ja haluttiin kuitenkin keskittyä sellaisiin asioihin, jotka saattavat olla riskaapeleita kuluttajille. Ja tältä pohjalta yhteinen koulutustilaisuus järjestettiin Kiinassa. Myös Vietnamissa tällainen voisi tulla kyseeseen. Mutta varsinkin eh, lapsille tarkoitusta tuotteista varsin suuri määrä tuodaan Kiinasta. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, missä yhteisiä koulutushankkeita voidaan toteuttaa. Ja olemme myöskin olleet yhteydessä yliopistoihin. Ja yliopistoissa on opettajia, jotka mielellään kyllä lähtisivät vaikka Kiinaan tai Vietnamiin ja tällä tavalla saataisiin hyvin lisäpanostusta tähän koulutustoimintaan. on toimittava siten, että että eh, vammautumisia ei tapahdu ja kuitenkin myös siten, että eh, toiminta on mahdollisimman edullista. Ongelmana on se, että varsinkaan pienet valme, eh, valmistajat ei välttämättä tiedä, kuinka tulisi toimia. ja koko ajan osa väestämme toimii koulutustoimissa, jotka on nimenomaan suunnattu pienille valmistajille. Uh, questioner from this round will be uh, Six, so, um... Joten avaan mielelläni toisen kierroksen ja meillä on myös mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Mrs. Kiitos afternoon. It's very enlightening for our committee to hear what you do. Kiitoksia edustajat Hennenpäämme, että tulitte tänne paikan päälle ja kerrotte meille näistä kysymyksistä, ovat niin tärkeitä. Erityisesti minua kiinnosti tämä salekaidin naru kysymys. Skotlannissa nimenomaan lapsi kuoli kurist tuon tällaisen sälekaihtimen naruun? Ja se on erittäin tärkeä kysymys. Meillä on hyvin yksinkertaiset ratkaisut kyllä tällaisiin suunnittelukysymyksiin, ja Skotlannissa olemme usein sen puhuneet asiassa. Eihän asia koske tietysti pelkästään Skotlantia, vaan koko maailmaa. Ja olen tästä kovin kiinnostunut. Äskettäin kävimme kansainvälisessä standardointijärjestössä ja näimme, millä tavalla kansainväliset standardit toimivat. Nehän ovat hyvin tärkeitä markkinoilla. Meidän täytyy pohtia myös sitä, millä tavalla me voimme niihin myös suhteutua. Kaikki tieto siinä suhteessa on hyvä. Minä olen taas esittelijänä rakennusalan tuotteissa ja mietinpä vain, että kuuluuko se teidän toimintanne. Se, mitä puhuitte leluista ja kehdoista ja lasten tuotteista on tietysti hyvin tärkeä asia. Me käsittelemme myös sen tapaisia asioita, mutta haluaisin kyllä tietää, kuuluvatko rakennusalan tuotteet myös teidän toimintanne. Sitten puhutte siitä, miten katsotte kaikki kotiin liittyvät kysymykset. Entäpä sitten turvallisuus ja hiilimonoksidimyrkytykset, sprinklerit? Onko teillä tietoa tästä? Jos sitä nyt ei ole täällä mukana, voisitteko tarjota meille sitä? Haluaisin tietää, mitä teette tämän tyyppisessä tilanteessa Yhdysvalloissa? Täällä puhutaan hyvin paljon myöskin ihan fyysisistä tuotteista, mutta sitten kun puhutaan palveluista, millä, millä tavalla Yhdysvalloissa suhtaudutte palveluihin? Mikä keskustelu teillä on siitä käynnissä? Meillä sitten nimittäin puhutaan hyvin paljon ja mielelläni kuuntelisin näkemyksenä tästä asiasta. Ja lopuksi, millä tavalla voimme varmistautua siitä, että voimme tehdä parempaa yhteistyötä näissä turvallisuuskysymyksissä? Tämä on erinomainen aloite ja kiitoksia siitä, että vitsitte tänään tulla tänne paikan päälle. Um. Kiitoksia, Ravas Tyler mitä tulee lasten kiikkujen selkähtävien nauhoihin, naruihin. Siinä on hieno esimerkki siitä, miten EU, Kanada, Yhdysvallat voivat laatia yhdessä standardeja onnettomuuksien välttämiseksi. Me voimme tapauskohtaisesti työskennellä yhdessä me olemme jo monta kertaa osatella, miten voimme tehdä yhteistyötä tuote tuotteelta tai standardi, standardilta. Onpa kysymys sitten kadmium tai lyijystandardista, mutta nämä sälläverhojen narut ovat hyvä esimerkki. Jos ajatellaan yritystä, joka valmistaa tuotteita Kiinassa. Tämä yritys haluaa myydä tuotteitaan kaikkialla. Ja on vaikeaa täyttää joitain standardeja Yhdysvalloissa ja joitakin jossain muualla. Yhdysvalloissa on osavaltioita, joissa on tiukempia, ää, tiukempia standardeja kuin jossain muualla. Ja on esimerkiksi Kaliforniassa kielletty joitakin ruohonleikkureita luultavasti päästöjen, suurempien päästöjen vuoksi. Kalifornia on usein ollut tuoteturvallisuudessa eturintamassa. Että on tutkijoita jollakin alueella, jotka ovat sitä mieltä, että kun Jotkut maat antavat sellaisia merkkejä, että äh, standardia pitäisi kiristää. Niin esimerkiksi äh, ftalaattien kronisten haittojen paneeli on hyvä esimerkki siitä, miten pitää tehdä. On hyvä, että meillä on tutkia kollokvioita, jotta me saamme parhaan tiedon. Ja tietäisimme, kuinka pitkälle mennä standardisoinnissa rakennustuotteet. Meillä oli pitkä tutkimusprosessi. Me käytimme 5 miljoonaa dollaria ja vuoden kiinalaisten seinien ää, tapauksessa. Melkein vuoden selvitä, miksi erityisesti Louisianassa, Floridassa, etelävaltioissa ää, sähkö liittymät äh, ruostuivat sähköjohdot ja ilmastointi järjestelmät ruostuivat. It was an anomaly. Pitkän tieteellisen tutkinnan jälkeen kävi ilmi, että tämä oli anomalia suuressa osassa kiinalaisia seinävalmisteiniä. Ei ole tätä ongelmaa. Mutta Äh, siinä on noin 5000 kappaletta äh, vetysu, sen niin siellä oli niin paljon vetysulfaattipäästöjä. Tässä ei ollut mitään normeja, kansainvälisiä normeja äh, vetysulfiidista tai muusta ei ollut mitään standardeja ja sen vuorovaikutuksesta KIPSin kanssa. Nyt me olemme paketoimassa tätä selvitystä ja otamme yhteyttä kiinalaisiin valmistajiin ja kysymme heiltä, kuinka paljon heidän pitäisi maksaa amerikkalaisten kuluttajien kustannusten kattamiseksi. On liittovaltion kanne, jossa yhdelle valmistelun määrätty 2,6 miljoonan korvaukset ja meillä on muitakin. Meidän täytyy estää kysymys, minkälainen on kiinalaisten valmistajien vastuu korvata ongelmia kuluttajille. Tämä on iso polma ja kansainvälinen sellainen. Ja sitten paloturvallisuus. Me perehdymme generaattoreihin. Tulipalot ovat suuri riskiryhmä ja myöskin hätämyrkytykset, sprinklerit, palohallitusjärjestelmät kuuluvat meidän toimintamme alueessa. Ja myöskin palon huonekalujen, kankaiden ja täytteiden paloturvallisuus on yksi alue, jolla voisimme laatia kansainvälisiä standardeja – ja korottaa standardeja syttymisen palokysymysten vuoksi, mutta me olemme työskennelleet 16 vuotta Nancy North kertoi, että se oli yksi hänen prioriteeteistaan myös minun. Äh, mutta vety, äh, häkämyrkytykset ovat myöskin tärkeä ongelma. Me voimme luoda tutkijatiimejä ja lähestyä tätä yhdessä tulipalot, äh, tupakansytyttimet, huonekalujen verhoilu, generaattorit, häkä. Kaikkien asioiden parissa voi työskennellä. Good. Um, any, any, I've got some, uh, one or two questions. Uh... Minullakin on muutama kysymys, mutta siis saanko esittää kysymyksen ensin vai puhutteko ensin? No, puhukaa te sitten. Ajattelin tässä käyttää puheenjohtajan etuoikeutta ensin. No kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärsin, että lääkäneet kuuluvat tähän teidän toimivaltanne ulkopuolelle. Euroopassa on onnistuttu valvomaan lääkkeiden laitoksia Tässä tietysti tuotanto tapa on erittäin tärkeä kysymys. Mutta kuluttajat, tuoteturvallisuus, jota virasto ne käsittelee, niin siinä ehkä tuotantotapa ei ole suinkaan niin tärkeässä asemassa. Kysymykseni onkin, että te koulutatte paljon ja tiedotatte paljon, mutta Siis oletteko pyytäneet sitä, että tuotetarkastuksia tehtäisiin paikan päällä? Minä valitan sitä, että en päässyt tänne, koska joudun olemaan toisessa valiokunnassa. Um, Kiitos, hienoa, että tulitte kuitenkin vielä tänne. Me emme eh, paikan päällä toteuta tarkastuksia. Käymme kyllä kutsusta paikan päällä. Ja jos katsomme, että joku tuottaa vaikka Yhdysvalloissa ja kiertää määräyksiä, voimme kyllä mennä paikan päällekin, mutta emme yleensä kuitenkaan eh, paikan päälle mene katsomaan valmistusta. Kiinnostavaa, että Kampas otti tuon asian esille, koska minun kysymykseni liittyi koko lailla tuohon. Tämä liittyy kiinnostaviin filosofin eroihin, mitä meillä on lelujen suhteen. Mutta kysymys markkinavalvonnasta ylipäätänsä ja la, lainsäädännön normien täyttämisen arviointi. Teidän ajattelu perustuu siihen, että vastaava tuottaja on vastuussa koko tuotantoketjuun seurannasta Mattelin löijy juttu liittyy siihen, että sinne oli yhteys toiseen leluun, jota ei ollut kunnolla tarkastettu. Meidän äskettäinen työmme tuotteiden ja markkina-arvioiden suhteen tämä lainsäädännön täyttämisen arviointi se, että tuotteen valmistajan täytyy kyetä osoittaa äh, vaatimusten mukaisuuden tarkastamista vastaaville viranomaisille, että he kykenevät tuottamaan – tuotteita, jotka kykenevät vastaamaan standardeihin. Ja jos ne ovat vastuussa tuotantoketjusta, että ne kykenevät valvomaan tuotantoketjua. Tässä on se ero, että kuinka paljon kolmo, kolmasia valmistajia tarkastaakaan. Niin jos tuotantoautos ei tuotetta kykene spesifiointia vastaavia tuotteita tuottamaan, niin ongelma ei ole ratkaistu. Tässä on josta keskusteltiin jo aikaisemmin, tämä on kiinnostavaa. Leludirektiiviä käsitellessämme kävimme keskustelua samanaikaisesti siitä, olisiko meillä pakollista kolmannen osapuolen testausta. Mutta parlamentin ja jäsenvaltioiden näkemykset, ei välttämättä kaikkien kollegoiden näkemykset täällä, yleinen näkemys oli, että lainsäädännön täyttämistä pitäisi kunnolla arvioida ja että vastuullisilla tuottajilla olisi äh, tuotelaboratoriot, jotka olisivat ainakin yhtä hyviä kuin kolmansien osapuolen laboratoriot. Olisi ylimääräinen kustannus, jos joku kolmas osapuoli uusintaisi testit, jotka on jo itse tehnyt talossa. Joten kun tulevaisuudessa asioiden käytännön toimintaa tutkitaan, eikä vain keskustella asiasta teoreettisesti, niin hänen lähestymistapojen välillä näyttää olevan kiinnostavia eroja. We do. No, en... Their own testing, but the... Niin, mahdollistamme sen, että näitä tuotteita voidaan testata, mutta laboratorion täytyy olla riippumaton. Esimerkiksi Matterilla on omat laboratorionsa, se voi tietysti testauttaa lelunsa siellä, mutta nuo laboratoriot täytyy, niiden täytyy sijaita muualla kuin valmistuspaikalla, eli tässä on ikään kuin tällainen palomuuri välissä. Täytyy osoittaa, että työntekijät ovat riippumattomia, että valmistaja ei millään tavalla vaikuta laboratorion toimintaan. Ja täytyy olla myös sellainen suunnitelma, jonka mukaan jos joku henkilö tuntee, että häntä painostetaan, muuttamaan testituloksia, niin näillä henkilöillä on mahdollisuus ottaa yhteyttä tuoteturvallisuusvirastoon ja esittää valitus. Meillä on siis suuria yrityksiä, joilla on jo omat laboratorionsa, jotka tekevät näitä kokeita. Mutta jos vaatimuksi vastaan, niin eli että laboratoriot ovat erillisessä eri tilassa ja että työntekijöihin ei vaikuteta lainkaan valmistajan puolelta, ja että työntekijöillä on mahdollisuus ottaa virastomme yhteyttä ri- itsenäisenä jos ei, meitä siis painostetaan, niin silloin mahdollistamme sen, että oma laboratorio voi olla toiminnassa. Sitten voi myös olla kolmannen osapuolen ylläpitämä yksityinen laboratorio käytössä. Olemme juuri esittäneet säännösehdotuksen siitä, mikä on kohtuullinen testausohjelma. Kongressi vaatii, että ensimmäinen erä lasten tuotteita testautetaan. Lisäksi meillä on tehtävänä tällainen sellainen ohjelman luonnostelu niin, että tällainen kohtuullinen ohjelma otetaan käyttöön, jotta voidaan tarkistaa se, että onko laboratorio tehnyt oikeaa työtä. Tämä testausohjelma, joka vaaditaan muihin kuin lapsille tarkoitettuun tuotteisiin, sen tavoitteena on toimia niin, että jos esimerkiksi valmistaa lapsille tarkoitettu tuote, niin silloin voi olla tällainen kohtuullinen testausohjelma omassa yrityksessä, jossa sattumanvaraisia eriä testautetaan ja voidaan näin esittää, että tämä testaus toimii. Jos sellainen käytäntö on olemassa, niin tai jos käytetään kolmannen osapuolen koelaboratoriota, niin silloin tämmöinen ohjelma voidaan ottaa käyttöön. Ja silloin ei tarvitse testauksia tehdä, jos materiaalimuutoksia ei tehdä. Niin silloin testauksia ei tarvitse tehdä kahden vuoden aikana, jos tällaisessa ohjelmassa ollaan mukana. Vain kahden vuoden välein täytyy tehdä testaukset, jos materiaalimuutoksia ei tehdä tuotteisiin. Eli me kyllä vähennämme tässä yritysten kustannuksia ja pyrimme siihen, että talonpokasjärkeä voidaan käyttää ja hyviä käytänteitä, jotta voidaan varmistautua siitä, että valmistajat eivät tarpeettomasti joudu kantamaan tästä aiheutuneita kustannuksia. Lisäksi, jos aikoo tehdä näin, niin samalla voi hyötyä myös siitä keskustelusta, joka meillä on käyty, ja voitte hyödyntää sitä siis, voitte käyttää hyväksenne meidän säännöksiämme, jos haluatte nähdä, miten ne on rakennettu. Toivottavasti se tulee aika selväksi. Tämä on aika monimutkainen kysymys. Yksi niistä kysymyksistä, joka esitettiin, ja en vastannut siihen kunnolla, se, että katsotaanko näitä kotoa käsin tehtäviä käytettyjen tavaroiden myyntejä. Ja olemme esittäneet tällaiseen käsikirjan niille ihmisille, jotka myyvät käytettyjä tavaroja kotoaan käsin. Minun mielestäni paras tapa toimia tässä suhteessa on kouluttaa ö, yksityisiä ihmisiä, tiedottaa heille asioista. kiinnittää huomioon niin, että meillä on joukkotiedotusvälineissä paljon kampanjoita, niin että ihmiset saavat tietoa asiasta. Meillä on myös internetsivusto ja työskentelyyhteistyössä osavaltioiden kanssa, jotta nämä ymmärtävät, mistä on kysymys. Meillä oli myöskin käytettyjen tavaroiden myynnistä tällainen kampanja lisäämiseksi. Kyseessä saattoi nimittäin olla, että siellä myydään sellaisia tuotteita, jotka on vedetty pois markkinoilta. Esimerkiksi se, että vauvat kuolivat näihin kehtoihin, jossa toinen sivu avautui. Ja hyvin usein esimerkiksi kehdoissa se muoviosa on saattanut jo haurastua ja silloin kehdot ovat vaarallisia. Hyvin usein itse se materiaali ei ollut riittävän hyvälaatuista ja lapset ovat kuolleet kehtoihin. Me as a grandparent. Tuo on varoitus minulle isovanhempana lasten lapset olivat, ovat nyt vähän vanhempia, mutta he käyttivät käytettyjä kehtoja. Minä korisin ne kyllä. No, me annamme neuvoa ihmisille, että älkää korjatko näitä seimiä millään teipillä. Ja minä tilasin nämä materiaalit valmistajalta. Se oli hyvä. Toiseksi halusin tarttua kahteen asiaan Catherine Slater ja minä. Meillä on ollut samanlaisia kokemuksia. Ensinnäkin paloturvallisuuden suhteen on erittäin kiinnostavaa, että perehdyitte huonekalujen paloturvallisuuteen. Euroopassa tästä on puhuttu paljon. Isossa Britanniassa on tiukommat äh, pehmeiden huonekalujen palon torjunnan suhteen säännökset mutta monissa maissa ei ole lähennettyä äh, lainsäädäntö ja paljon hidastimien äh, toksiset päästöt ovat sitten painaneet enemmän kuin palon torjunta-argumentit. Me olemme yrittäneet löytää keinoja rohkaista äh, tuot tuottamaan uusia paljon hidastimia, jotka eivät olisi niin toksisia. Olen kuul... Te teette paljon pienellä budjetilla, mutta ehkäpä olisi alueita, joissa voisimme vähän toimia yhdessä. Ja sitten nämä ikkunan verhot, verhot. Me olemme allekirjoittamassa kirjaa. Olisi ollut kiva, jos olisitte voineet allekirjoittaa tämän kirjan tänään. Ehkä ehkäpä me saamme työn loppuun tehtyä tällä viikolla, sitten voisitte kertoa tästä Espanjan kokouksessa. Kun me arvioimme standardointipolitiikkaa, me voimme kiinnittää huomiota prosessin hitauteen, jos kyseessä on hätätapaus. Olen valitettavasti ollut aika pitkään ja tehtävissäni ja ja meidän on syytä rohkaista vanhempia olemaan varovaisempia äh, pimennysverhojen suhteen. Mutta ehkäpä on alueita, joissa uusia kemikaaleja äh, löytyy tai uusia ratkaisuja löytyy, ongelmia löytyy ja ehkä me voisimme jotenkin nopeuttaa menettelyjä, koska standardit perustuvat konsensukseen, niin kun tapasin Yhdysvaltojen standardointijärjestön edustajat, niin kertovat, miten tasapainon löytämiseen menee aikaa. Ja ajattelin kysyä teiltä, mitä mieltä te olette tästä. Tämä voisi olla panos toiseen työhön, mitä olemme tekemässä tässä lainsäädäntöä valvomassa vuoden loppuun mennessä niin <clears throat> komitea on käsitellyt tätä asiaa, eli että menettely on näin hidasta. Harmonisointi on hidas prosessi todellakin. Kyse ei ole siitä, että vastustaisimme sitä, sitä ei ole kyse, mutta eh, vie paljon aikaa, eh, että joku ryhtyy tätä hanketta vetämään. Eh, omat hallinnot ja turvallisuusmenettelyt ovat tässä esteenä ikään kuin tarvittaisiin riippumaton ryhmä, joka jotenkin tämän asian hoitaisi. En tiedä, tämä ehkä nopeuttaisi ainakin asian etenemistä. Eli ei ole ihmisiä, jotka sataprosenttisesti käsittelisivät vain tätä kysymystä, että voisimme irrottaa voimavaroja pelkästään tähän asiaan. Ja uskoisin, että tämän vuoksi asia ei etene. Tahdosta tai sen puutteesta ei ole kyse, vaan ongelmana on saada homma hoidettua. Ja yhteinen tutkimus sitten on erittäin tärkeä kysymys, ja jos te olette jo tutkimuksia tehneet ja voitte kertoa meille näistä, niin se olisi hienoa. Me voisimme sitten tehdä toisinpäin myöskin. Maassamme on monia virastoja, jotka tekevät enemmänkin tutkimustyötä kuin mitä meidän on mahdollista tehdä. National Science Foundation eh, esimerkiksi yksi näistä, eh, joilla on enemmän tutkimuskapasiteettia. Mutta jos teillä on mielessä joku suurempi kysymys esimerkiksi eh, hiilimonoksidi tai eh, eh, huonekalujen eh, tulensieto, niin ehkä tämä asia kannattaisi ottaa esiin, miettiä kuinka koota kaikki olemassa oleva tutkimustieto yhteen ja ensinnä koota yhteen tiedemiehet, tehdä haku, minkälaista kirjallisuutta ja tutkimuksia on aiheen tiimoilta toteutettu ja katsottaisiin sitten, minkälainen sopimus saattaisi olla mahdollinen, esimerkiksi kun puhutaan ähm, pehmeistä huonekaluista. En tiedä, haluaisivatko kollegani täydentää puheenvuoroni. Mutta siis, niin kuin sanoin, täytäntöönpano, siitä tässä on kyse kyse ei ole vastahankaisuudesta sinällään, kun harmonisoinnista puhutaan, vaan siitä, kuinka toteuttaa asia. Tuotteita on niin paljon, tutkimustyötä myöskin, näin ollen kovin paljon. Mutta jos pystyttäisiin rajaman asian käsittely muutaman hankkeeseen ja mm, lähteä niistä konkreettisesti liikkeelle, se voisi olla hyvä. Niin, eiköhän meidän kannata tätäkin käsitellä heti suorana tuloksena tästä kokouksesta. Komissio kuuntelee tätä ja sehän työskentelee kovasti nimenomaan näiden tulipalokysymysten parissa. Ja kuten totesitte aiemmin, niin minusta oli rohkaisevaa se, mitä totesitte talateista, Että yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan kollegat ovat käyneet puheillanne Vielä yksi kysymys Heidi äh, Ryylältä, joka oli mukana tässä kokouksessa. Hän on hyvin kiinnostunut tästä asiasta. Joten Heidi, annan sinulle puheenvuoron. Pahoittelen, että tulin itsekin vähän myöhässä nyt kuitenkin Saksaa. Tässä eh, vielä kerran siis eh, valitelen sitä, että jouduin tulemaan myöhässä tänne lentoliikenne tänne päin oli tänään vähän hankalaa, mutta yksi kysymys, jonka haluaisin esittää. Standardointiasiat ovat kovasti esillä nyt, ja kun prosessi on näinkin hidas, niin tietysti mieleen nousee ajatus siitä, miten tätä menettelyä olisi mahdollista nopeuttaa. Eli Olisiko teidän mahdollista olla yhteydessä näihin standardiyksiköihin ja tiettyjen aspektien osalta, sillä meidän osaltamme voin todeta, että monesti asiat etenevät varsin hitaasti ja välivaiheista saadaan eh, varsin vähän tietoa, eli kovinkaan avoimesta menettelystä ei ole kyse. No, vapaaehtoisesta menettelystähän tässä on kyse ja hyvä näin. Eli rakenne on sinällään ok, mutta kysymys kuuluu, miten asioihin olisi mahdollista paremmin vaikuttaa. Um, Rich O'Brien was just telling Rich O'Brien juuri kertoi minulle, että hänen kokemuksensa mukaan henkilökunnan väliset keskustelut ovat nyt niin äh, tiehen, tapa, väliajoin tapahtuvia, että ne avaavat näitä standardeja. Tätä keskustelua käydään paljon enemmän kuin aiemmin. Ennen ei ollut tapana yrittää harmonisoida näitä näkemyksiä. Joka ikinen maa halusi omat standardinsa ja nyt on nähtävissä, että kun meillä on globaalit markkinat, niin on tärkeää jakaa tietoa, hyviä käytänteitä, paras, parhaita tutkimustuloksia tieteestä ja pyrkiä parhaampaan mahdolliseen standardiin jokaisella alueella ja jokaisessa maassa. Olette siis aivan oikeassa. Tähän kuluu hyvin paljon aikaa ja asiasta puhutaan konferenssista toiseen. Mutta jos ei keskity vaikka sälekaihtimiin tai johonkin tiettyyn muuhun asiaan, jolla on suuret vaikutukset, ja jos ei harmonisoida ja saada asioita tapahtumaan, niin ne, ne eivät itsestään tapahdu. Lisäksi on tärkeää, että me isokomiteoiden kanssa työskentelemme ja varmistaudumme siitä, että kun näitä vapaaehtoistandardeja otetaan käyttöön, niin pyritään nimenomaan uusimpaan mahdolliseen tilanteeseen. ja että noudatetaan kaikkein korkeinta mahdollista standardeja, eikä vain tuota, mennä siitä, mistä aita on matalin. Olemme samaa mieltä kanssa, ne on oikein hyödyksi, että käymme tätä keskustelua standardisoinnista ja että pyrimme harmonisoimaan. Good. Well, um, before we finally close... Ennen kuin lopetamme, komission edustaja Sarra, on, joka on paikalla. Haluatteko te kommentoida kuulemaanne. Anna teille mielelläni puheenvuoron, jos haluatte. Mr. Chairman, well, first of all, I would like... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnä haluaisin esittää äh, kiitokseni teille rouva kollegoille ja myöskin teille puheenjohtaja, että järjestitte tämän. No niin, ennen yhteistä meillä olivat ongelmat, mutta nyt paljon enemmän vaihdamme keskenämme tietoja. On tehty myöskin yhteinen eh, matka Kiinaan, erilaisia yhteisaloitteita aloitteita on ollut. Eli hyviä esimerkkejä nämä ovat yhteistyöstä myöskin kirjallisissa kysymyksissä, omassa toimia yhdessä, niin kuin tämä Salekahdin asia osoitti. tässä todettiin, että kansainvälinen yhteistyö on kunnianhimoinen tavoite, mutta se varmasti on yhteinen tavoite. Pitkä taival on jo kuljettu ja toivon, että neuvottelut tietojenvaihtosopimuksen osalta johtavat meidät seuraavaan vaiheeseen. En voi muuta kuin todeta, että tämä tie, johon lähdettiin muutaman vuosi sitten, on ollut varsin hedelmällinen ja hyvä. Jään vain odottelemaan seuraavia askelia. Ja asiat, jotka täällä tänään on esiin tuotu, ovat myöskin olleet tärkeitä, kun ajatellaan tätä standardointiasiaa ja tulossa olevaa direktiiviä. Meidän kannaltamme katsottuna on erittäin tärkeää, että IMKO kiinnittää huomiota kahteen tärkeään kysymykseen, jotka ovat tärkeitä, kun puhutaan eh, tehokkuudesta, eli standardointi ja sitten se, kuinka aikaan vie, aikaa vievää on toteuttaa niitä ja sitten toisaalta markkinoiden valvontaan liittyvät kysymykset. Oma mantrani silloin, kun pidän puheita esimerkiksi jäsenmaissa ja näinhän usein teen, koska mekin järjestämme koulutustoimia ja muita jäsenmaissa, niin kuin tuli vuonna 1997. Meillä on kolme pääpainopistealueita, nämä kolme eetä, eh, eli enforcement, enforcement, enforcement, pelkkä täytäntöönpano, täytäntöönpano ja täytäntöönpano. Eli toivottavasti voimme eh, Lemuosin johdolla eh, käydä tämän tyyppisiä keskusteluja vielä jatkossakin. ajattelin antaa teille loppupuheenvuoron. Uh, jog my memory, so that... Muistiani virkistettiin liittyen aikaisempaan tapaamiseen, joka meillä oli Sakon kanssa. Me tulemme parin viikon sisällä allekirjoittamaan päätöksen tiedonvaihdosta on erittäin hyvä, että sen jälkeen Sanko ja EU kykenevät tietoja vaihtamaan. Tämä liittyy tuoteinformaatioon ja tutkimukseen. Ja tämä mahdollistaa yhteiset julkilausumat äh, myös tuotteiden markkinoilta vetämisen ja harmonisoinnin. Ja olemme yhdessä myös Kiinassa lokakuussa, kun Shanghaissa on kolmikantaneuvottelu neuvottelu Shanghain expo yhteydessä. Siellä on Yhdysvallat, EU ja Kiina. Me tapaamme siellä. Ja odotamme myös muita mahdollisuuksia yhteiseen koulutukseen ja yhteiseen sen tapaamisiin Kiinan ja Kanadan kanssa ja muiden maiden kanssa, jotka jakavat turvallisuusnäkemyksemme. Mutta arvostamme mahdollisuutta tulla tänne tänään, siis henkilöstön ja minä, sitämme työsuhdetta Sankan ja myös teidän kanssa puheenjohtaja Haber, me arvostamme teidän sitoutumistamme tuonte turvallisuuteen ja lähikuukausina ja vuosina voimme lisätä ymmärrystämme ja käyttää parhaita parhaalla mahdollisella tavalla ajattelukapasiteettiamme. Paljon kiitoksia vieraanvaraisuudestanne. Well, uh, Chairman Tannenbaum, I... Puheenjohtaja Tannenbaum, kiittäisin teitä kovasti valiokunnan puolesta ja kiittäisin myös kaikkia kollegoja, jotka tulevat tänne keskustelemaan. Meillä oli kahden tunnin, lähes kahden tunnin erittäin hyödyllinen keskustelu. Ja mä saimme sen vaikutelman, että kollegani eri parlamentin ryhmistä ovat erittäin sitoutuneita kuluttajaturvallisuuden lisäämiseen – läheisessä yhteistyössä muiden lainsäädäntövallan käyttäjien kanssa jäsenmaissa sekä toimenpanovallan käyttäjien kanssa. Mutta on ehkä hyvä tietää, kuinka kiinnostuneita tästä asiasta kansainväliset edustajat ovat. Tällaisena. Puhuttamme siitä, että voisimme yhdessä käsitellä kuluttajakysymyksiä silloin, kun ne liittyvät kansainvälisiin sopimuksiin. Jollakin hyvä, että kollegamme herra Moreira oli myös paikalla, koska kansainvälisten kuluttajastandardien parantaminen globaalilla tasolla on osa EUn ja Yhdysvaltojen yhteistä toimialaa. Korkeimmat sosiaaliset standardit ja kuluttajastandardit osana maailman markkinoita ovat tärkeitä. Me haluamme globaalit markkinat, joilla on inhimi, ihmisen, jotka ovat ihmiskasvoisia. EU pyrkii siihen toivottavasti myös Yhdysvallat, ja mitä enemmän me työskentelemme yhdessä, sitä parempaa se on osaan ottajille niille tuotteille, jotka luovat työpaikkoja ympäri maailman ja kuluttajille, jotka ostavat tuotteita. On ollut suuri ilo, että olette täällä. Olette aina tervetulleita tulemaan tänne uudestaan vastaisilla vierailullanne. Me olemme ottaneet edistysaskeleita ja odotan tapaavani teidät jälleen perjantaina Espanjan järjestämisessä kokouksessa. Toivottavasti pitäisi myös sanoa, että komissio tulee järjestämään Shanghaissa seminaarin lokakuun lopulla. Ja tuo globaali huipputapaaminen, jonka mainitsitte, on samoihin aikoihin. Toivottavasti voin edustaa parlamenttia silloin ja pari kollegaa voisi liittyä mukaan. Ja jatkaisimme työtä Kiinan kanssa. Valiokuntavierailu Shanghaissa maaliskuussa 2008 ja olen Washingtonissa vuotta aikaisemmin joten meilläkin on tällaista etsivää työtä. Paljon kiitoksia. Kertoisin valiokunnan jäsenille muodollisesti, että seuraava kokous on 23. kesäkuuta puoli neljältä. 23. kesäkuuta on standardointi kuuleminen aamulla ja valiokunnan tapaaminen tapauksessa 23. ja 4. päivä ovat seuraavat valiokunnan kokoukset, joten odotan näkevään niin teidät siellä. Kokous on päättynyt. on your note you can see we have we have well informed and engaged colleagues, which is a nice thing about working in this committee. So.